minutes. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Pyytäisin teitä istuutumaan. Pyydän teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. 26.11.2015 keskeytynyt istuntokauden kausi on nyt uudelleen avattu. 26.11.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja ja tekstit ovat saatavilla.